105 mukaisesti työjärjestyksestä komission puheenjohtajat ovat ilmoittaneet, että mitään vastalauseita ei ole esitetty puheenjohtajakokouksen päätöksiä kohtaan. 24 tunnin sisään yksikään poliittinen ryhmä tai Euroopan parlamentin jäsenten ryhmä ole esittänyt vastustusta, niin nämä esitykset on hyväksytty. Muuten näistä äänestetään. Suositus on saatavilla täysistuntoverkkosivuilla.